sanoin sanoa. Voi olla, että me häviämme tämän taistelun, mutta ei tämä tarkoita sitä, että me olemme hävinneet koko sodan. Kiitos. Gracias, Kiitoksia. Minun on luettava teille tiedonanto puheenjohtajan valtiolta, joka sanoo, että kokouksessaan maanantaina 9.3. ulkoasian valiokunta hyväksyi päätöslauselmaehdotuksen ehdotuksen Sri Lankan humanitaarisen tilanteen huonontumisesta. Koska tilanne on erittäin hälyttävä, pyydettiin, että tämä sisällyttäisiin tämän viikon esityslistalle artiklan 91, työjärjestyksen artiklan 91 nojalla. Ennen huomista kello 12 vähintään 40 edustajaa esittävät vastalauseensa. Muussa tapauksessa tämä otetaan keskusteluun ja äänestyksen kohteeksi. Sitten jatkamme käynnissä ollutta keskustelua. Seuraavaksi rouva Tikau sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin herra, herroja Hadraui ja